Hyvä komission, hyvä komission jäsen, hyvä kokouksen ja tämän päivän ensimmäinen kohta on suullinen kysymys kastijärjestelmään perustuvasta syrjinnästä. Tämä on tullut kehitysyhteistyövaliokunnasta. No niin. Ja täällä näkyy olevan Eva Soli paikalla. Hän on kirjoittanut tämän kysymyksen. Hän voi viidessä minuutissa nyt esitellä meille kysymyksen. Eva, ole hyvä. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, rakkaat kollegat. Apartheid on termi, jota käytetään yleensä nöyryttävästä, syrjivästä järjestelmästä 2006. Itse asiassa tuon ajan Intian pääministerit Mahoman Singh aloittivat puhumaan maansa koskemattomien tilasta, vaikka tämä asia on järkyttävä, niin on muistettava tohtori Ambekar, joka itse on kastiton, on tämän asian nostanut esille. Useat sadat miljoonat ihmiset, kastittomat, joutuvat tällaisesta kohtelusta kärsimään, eikä tekijöitä millään lailla rangaista. Useiden daliti kastittomia naisia muun muassa raiskataan päivittäin eikä tekijöitä rangaista millään lailla. Luvut puhuvat puolestaan. Intia ja Pakistan ovat allekirjoittaneet universaalin ihmisoikeusjulistuksen, mutta miljoonilla ihmisillä ei ole sen tuomia oikeuksia vain sen takia, mikä on heidän syntyperänsä. Jos johtamani kehitysvaliokunta on halunnut uudelleen ottaa tämän asian esille, se johtuu siitä, että kastejärjestelmään pohjautuva syrjintä on inhimillisesti kestämätöntä ja se on myös ihmisoikeuslainsäädännön vastaista kansainvälisesti ja hyvin usein johtaa köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Tällä apartheidilla on valtavia sosiotaloudellisia vaikutuksia. Usein ihmiset suljetaan täysin terveydenhoito ja työllisyysjärjestelmien ulkopuolelle. He eivät voi saada oikeuslaitoksen palveluita heidän oikeuksiaan poljetaan viranomaisten tasolta. Vain noin 10 prosenttia kastettomista naisista saa koulutusta. Äärimmäinen köyhyys on todella heidän kohtalonsa. Intian uusi kasvava talous ei tätä asiaa ole poistanut. Kastittomien ja kastijärjestelmään kuuluvien välinen kuilu kasvaa entisestään ja kehityspolitiikassa monta kertaa tätä ongelmaa ei oteta huomioon. Tietystikin nämä maat ovat pyrkineet ottamaan käyttöön myönteisen syrjinnän järjestelmiä, mutta itse asiassa ne eivät ole kovinkaan toimivia. Ja sen takia Euroopan tasolla meidän täytyy tunnustaa, että kastipohjainen syrjintä on erityinen syrjinnän laji, joka liittyy uskontoon ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Nämä ryhmät, nämä henkilöt, jotka ovat tämän järjestelmän puitteissa, voisivat hyötyä Euroopan unionin kehitysohjelmista. Avun tehokkuus, siinä on parantamisen varaa. Ulkopolitiikka ja kehityspolitiikkamme pakottamat meidät ei pelkästään vain arvioimaan näiden ryhmien asemaa investointi- ja kauppasopimuksessa Euroopan unionissa on mentävä vielä pitemmällekin, on otettava mukaan lauseke, joka liittyy kasti syrjintään näihin sopimuksiin. Äskettäiset tapahtumat Bangladeshissa eivät enää anna meille eurooppalaisille mahdollisuutta sitä mahdolliseksi, että e- teeskentelisimme olevamme tietämättömiä Tämä järjestelmä pakottaa ihmiset orjuuteen syntyperänsä pohjalta ja tämä on täysin kestämätöntä. Poliittinen vuoropuhelu, kauppaneuvottelut, strategiat ja toimintasuunnitelmat ihmisoikeuksien saralla kahdenväliset huippukokoukset, kansainväliset kokoukset, kaikki mahdollisuudet on käytettävä, jotta Euroopan unioni voisi edistää yhteisiä aloitteita, joilla tämä tehokkaasti syrjintä voitaisiin poistaa. Haluaisin vielä lopuksi ottaa esille oman vastuumme syrjittyjen henkilöiden osalta Euroopan alueella. Ensinnäkin voidaan puhua kastittomien diasporasta. Tietämättömyys ei tunne rajoja on muistettava, että monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa monet henkilöt joutuvat kärsimään syrjinnästä, rasismista, ennakkoluuloista ja nämä vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa elämässä. Euroopan unionin on sitouduttava kolmansien maiden kanssa suoriin keskusteluihin, jotta kaikki sellaiset syrjinnän muodot poistetaan, jotka estävät kehityksen etenemistä. Kiitos. Presidenta. Kiitokset Jolie. Ja seuraavaksi annamme puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Hän voi vastata tähän Jolin esittämään kysymykseen kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Eva Liitaa siitä, että hän esitti tämän kysymyksen ja nyt voin korkean edustajan nimissä keskustella tästä erittäin ähm, tärkeästä aiheesta, nimittäin kastijärjestelmän perustuvasta syrjinnästä eri yhteiskunnissa. Me torjumme kaikenlaista syrjintää. Se on tärkeä ihmisoikeusprioriteetti EUn strategisessa puitteistossa ja ihmisoikeuksien toimintasuunnitelmassa. Se kastiin perustuva syrjintä liittyy siihen. Ulkosuhdehallinto, komissio ja jäsenvaltiot käyttävät erilaisia välineitä, muun muassa kahdenvälisiä vuoropuheluita ja EUn tukea kansalaisjärjestöille. Kastijärjestelmään perustuva syrjintä on systemaattisesti mukana ihmisoikeusvuoropuhelussamme ja yhteyksissämme ihmisoikeuksien puolustamiseen edustajiin. Tämä koskee kumppanimaita, joissa tämä asia on erittäin ähm, tärkeä, esimerkiksi Intia, Nepali, Bangladesh, Pakistan ja Mauritania. EU äh, antaa tukea sille, että torjuttaisiin kastijärjestelmän perustava syrjintää EU-välineiden kautta erityisesti ähm, demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevan EU-rahoitusvälineen kautta. Äh, sen strategia-asiakirjat vuosille 2011-2013 äh, nostavat erityisesti esiin kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän. Äh, esimerkkinä Intia, siellä kastijärjestelmään perustuva syrjintä on ähm, eri aihealueet ylittävä huolenaihe, johon liittyy useita ehdotuksia ja komissio on rahoittanut neljällä miljoonalla hankkeita, joilla torjutaan syrjintää ja väkivaltaa, erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Meillä on monitasoinen lähestymistapa, erityisesti äm, tarkoituksenamme on tukea uhreja, olemme, tuemme e, aloitteita, joilla edistetään koulutusta, vähemmistöjen oikeuksia, naisten ja työntekijöiden oikeuksia. Bangladesissa EUlla on useita hankkeita, jotka keskittyvät köyhyyden vähentämiseen näissä ryhmissä. Meillä on myös hankkeita, jotka ähm, helpottavat uhrien pääsyä oikeuden eteen. Tässä komissio on antanut 30 miljoonaa hankkeisiin Bangladesissa ja Pakistanissa, joka tarkoituksena on parantaa paikallisen oikeusjärjestelmän ja poliisijärjestelmän toimintaa. Mitä tulee humanitaarisen apuun, se ei koskaan ole syrjivää, se perustuu tarpeisiin ja erityisesti mm, heikoimpien väestöryhmien tarpeisiin. Niinpä humanitaariset toimet eh, Etelä-Aasiassa keskittyvät erityisesti eh, näihin alhaisiin kasteihin ja eh, kaikkein heikompiin. Monenkeskisellä tasolla olemme olleet erittäin aktiivisia YK yhteydessä ja olemme myös YK säännöllisessä uudistusjärjestelmässä mukana liittyen Intiaan, Pakistaniin, Sri Lankaan, Nepaliin ja Bangladeshiin. Hyvät naiset ja herrat, kastijärjestelmään perustava syrjintä on korkea prioriteetti EUlla. Me haluamme torjua sitä mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti osana kokonaisstrategiamme, joka on syrjinnä, kokonaissyrjinnän vastaista strategiamme. Meillä on erilaisia välineitä. EU antaa esimerkiksi rahoitustukea kansalaisjärjestöille. Me käytämme niitä joustavasti ja räätälöimme nämä välineet sopiviksi näille valtioille, jotka erityisesti kärsivät tästä ongelmasta. Kiitoksia. Kiitos Sosilia. Me tiedämme, miten sitoutunut olet näihin tällaisten dramaattisten asioiden käsittelyyn. Nyt sitten eh, me käymme parlamentin puolueet poliittisten ryhmien eh, puolesta esitettyihin puheenvuoroihin kaksi minuuttia. Ensiksi kansanpuolueesta Svensson, olkaa hyvä. Tack, herr talman. Ja, att... Eh, Kiitokset, puhemies diktatuureissa tietysti käsi, kohdellaan kansalaisia huonosti, mutta on myös maita, jotka esiintyvät demokraattisina ja kunnioittavat mukamassa demokraattisia arvoja ja silti näin tapahtuu ja sitä ei voi hyväksyä. Meidän täytyy esittää tästä tiukat mielipiteet, tapahtuu tämä missä tahansa, mihin aikaan vain. joissain maissa, joiden joissain maissa on selvät luokat, jotka on jätetty yhteiskunnan ulkopuolelle ja tätä ei voi, voi hyväksyä. Tässä on nyt kyse suorastaan suuresta määrästä kansan joukkoja. Tässä puhutaan aina tietenkin perinteistä ja erinäisistä selvittävistä tekijöistä, mutta mm, pikemminkin täytyisi ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka muuttaisivat tilannetta. Meidän täytyy kerätä kaikki voimat yhteen voidaksemme muuttaa tilannetta. Uskon, että meidän täytyy tarkoin tutkailla sitä, miten naisia ja lapsia kohdellaan. Nämä henkilöt eivät pääse tuosta kohtalostaan yhtään mihinkään. Mitä me oikeastaan voimme tehdä? Tässä on nyt torstai-aamuun kokous parlamentissa, ei tämä riitä. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän voidaksemme saada muutoksen aikaiseksi. Nämä maat, jotka täällä on mainittu, ovat allekirjoittaneet YK on ihmisoikeus asiakirjan julkilausuman ja silti valtavat määrät ihmisiä, jotka joutuvat kärsimään omassa valtiossaan tästä syrjinnästä tätä kastijärjestelmää ei yksinkertaisesti voi hyväksyä. Hyvä puhemies, meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen edistääksemme kansanvaltaista yhteiskuntaa kaikkialla maailmassa, jotta kaikki voisivat nauttia samoista oikeuksista. Kiitokset Svensson ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä kaksi minuuttia Michael Cashman puhemies on aina mukava nähdä teidät johtamassa puhetta kun puhutaan perusarvoista. Minä olen täysin samaa mieltä rouva Jolin kanssa ja herra Svenssonin kanssa. Ei mitään sijaa ole ulkoisissa tai sisäisissä toimissaan tällaiselle kastipohjaiselle syrjinnälle. Ja täällä parlamentissa toivon, että lähetämme selkeän viestin. Arvoisa komissio, ja sinne tiedän, olette sitoutunut, kuuntelin sanojanne, mutta johtopäätökseni on epäonnistumme, jos olemme tämän kaiken tehneet. Meillä on kaikki nämä työkalut ja yli melkein 300 miljoonaa ihmistä kärsii päivittäin tästä, niin silloin epäonnistumme. Sen takia ryhmäni ja muutkin todella haluavat, että kaikissa kauppa- ja assosiaatio- ja kumppanuussopimuksissa pitäisi olla ihmisoikeuslauseke, ja jos se on tarpeen, myös syrjintä, kastisyrjintä äh, lauseke, koska kun ostamme Bangladesista, Intiasta, Pakistanista, kun teemme kauppaa näiden köyhien kustannuksella, köyhdytämme heitä entisestään ja syrjintä jatkuu. Mekin olemme siihen syyllisiä, heikennämme näitä ihmisiä ja myös kansainvälisillä sopimuksilla jatkamme tätä. Naiset, lapset ovat orjuutettuja vain sen takia, koska joku sanoo, että he ovat koskemattomia ja he kuuluvat eri kastiin. Vaalikautemme lopussa olen ylpeä siitä, että kaikki ryhmät haluavat sanoa ei. Tämä ei voi jatkua, mutta haluan sanoa kansalaisille, että Tämä tarkoittaa sitä, että katsotaan sitä, mistä tavarat ostetaan, mistä ostetaan paidat, sukat, puvut. Jos nämä maat eivät sovella kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja jos ne syrjivät tältä pohjin ihmisiä, niin silloin henkilökohtaisesti meidän pitäisi boikotoida näitä maita, eikä suinkaan tehdä kauppaa niiden kanssa. Kiitos. Kiitokset Michael ja seuraavaksi Alden puolesta kaksi minuuttia Donskis. Pone pirmininkė, pone Europos komissaari puhemies, hyvä komission jäsen. Kastiin perustuva syrjintä on yksi eh, tämän vuosina suurimmista paradokseista. Maailma pienenee ja siitä on tullut yhteinen alue kaikille ihmisille eh, ja rajat maailmanlaajuisen ja paikallisen välillä ovat eh, kadonneet ja ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuinen kysymys, niin sadolta ihmisiltä kuitenkin viedään heidän perusihmisoikeutensa. Tässä on kyse kastittomista ja muista kastijärjestelmin kuulevissa myös demokratioissa, jotka jotka ovat varsin hyvällä kehityksen tasolla. Jos meidän pitäisi selittää kastiin perustuva syrjintä pelkästään uskontoon perustavana asiana, me pettäisimme ihmiset, jotka ovat riippuvaisia meistä. Tämä ei ole pelkästään Intian ongelma, tämä on maailmanlaajuinen kysymys. On välttämätöntä, että kastiin perustuva syrjinnän torjunta on standardi ponnistus EUn ihmisoikeusagendalla. Kastiin perustuvaa syrjintää on käsiteltävä säännönmukaisesti, mutta myös, kuten myös muita syrjinnän muotoja, jotka, syrjintä, joka perustuu uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen esimerkiksi Ähm, tämä äh, päätöslauselma on tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta äh, on vielä paljon tehtävää, että ne 260 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, jotka kärsivät tästä, voivat jonain päivänä elää arvokasta elämää ja nauttia kaikista oikeuksistaan. Haluaisin vielä kerran vedota EUn toimielimin, jotta ne torjuisivat kastiin perustuvaa syrjintää systemaattisesti kaikilla tasoilla, ihmisoikeusstrategiassa, vuoropuheluissa kumppanimaiden kanssa ja myöskin ihmisoikeusneuvostossa YK YKssa. Pyytäisin, että kollegani tukisivat tätä päätöslauselmaa, e, eivätkä unohtaisi ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa jonkun reaalipolitiikan takia. Kiitoksia. Kiitokset ja vihreiden puolesta puolitoista minuuttia. Lambert, olkaa hyvä. Um, Kiitokset niin minä puhun myös yhdistyneen kuningaskunnan Dalit-järjestön puolesta ja myös Etelä-Aasian järjestön puolesta. Ja minä tahtoin tietysti tukea sitä, mitä tässä on jo sanottu siitä, että meidän täytyy vastustaa kastiin perustuvaa syrjintää. Gene kenenkään ei kuitenkaan pitäisi joutua muuttamaan uskontoaan tullakseen hyvätyksi yhteiskuntaan, eikä myöskään joutua kärsimään mistään muustakaan. Ei kaikkien, esimerkiksi koulutukseen täytyisi päästä, kykyjä pitäisi pystyä käyttämään, kuuluu mihin tahansa kastiin, ja erityisesti kansainvälinen tyttöjen päivä oli Dalitien kannalta hyvin merkittävä hanke. Ja me meidän täytyy nyt miettiä näitä unionin hankkeita ja niiden täytyy tietysti saada myös muutosta aikaan ja tämän täytyy tulla nyt kulttuurisen muutoksen piiriin. Meidän täytyy tukea näitä ihmisiä. Se on hyvin arvokasta, se osoittaa, että me olemme halukkaita tekemään jotakin. Me, emme, me haluamme nämä oikeudet eh, emme pelkästään perustuslakiin, vaan myös täytäntöönpanoon. Ja meidän täytyy katsoa myös omia maitamme. Yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi on ottanut tämän kastin perustuvan syrjinnän omaan ö, eh, lainsäädäntöönsä ja täytyy myös pyrkiä olemaan estämättä tämän lainsäädäntömuutoksen täytäntöönpanoa. Eli täytyy tutkailla tilannetta myös meidän omissa maissamme, eikä pelkästään puolustaa tätä kansainvälisellä tasolla. Kiitokset Lambert ja sitten vielä Michael Gustafsson vasemmiston, yhdistyneen vasemmiston nimissä. Hän myös johtaa Kuten tiedämme tehokkaasti naisasiainvaliokuntaa. Gustafsson, olkaa hyvä kaksi minuuttia. <laughs> Eh, Aika hieno alustus. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen Malmström on aika vaikeata sen jälkeen, kun monet kollegat ovat sanoneet hienoja asioita, sanoa jotain uutta, mutta tässä on yksi asia, johon haluaisin keskittyä ja tätä tavataan monissa maissa. Kun puhutaan siitä, että kastittomat naiset erityisesti kärsivät, niin hehän ovat 16 prosenttia kaikista Intian naisista ja heitä syrjitään kolmella tapaa. He ovat köyhiä naisia ja he ovat kastittomia. Ja ehkä noin 50 prosenttia lapsista, joita ei äh, syntymässä rekisteröidä, äh, syntyneille naisille. Ja on siis hyvin vaikeata äh, auttaa näitä naisia. He joutuvat usein mm, lapsityöhön, pakkoavioliittoihin, prostituutioon, ihmiskaupan kynsiin. On hyvin tärkeää, että väkivalta näitä kostittomia vastaan rekisteröidään, mutta usein poliisi ei asialle korvansa lotkauta rikokset jäävät rankaisematta. Uskon, että EU ja kansainvälinen yhteisö voisivat tehdä enemmän. Voisimme käydä vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Meillä voisi olla ohjelmia, jotka ovat sidoksissa näihin asioihin. Tiedän, että komission jäsen on sitoutunut ja että asioita tehdään, mutta voisimme tehdä enemmänkin näiden järjestöjen kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Kansalaisyhteiskunta on tärkeässä asemassa. Erityisesti naisjärjestöjen kanssa yhteistyötä pitäisi tehdä, koska niillä on todella paljon kokemusta tästä asiasta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta kastipohjainen syrjintä loppuisi kaikkialta maailmassa. Kiitokset Mikael. Näin sitten puolueryhmien puheenvuorot ovat päättyneet ja nyt siirrymme jatkamaan keskustelua. Ensiksi annan kaksi minuuttia Gay Mitchellille. Kiitoksia puhemies ja haluaisin kiittää valiokuntamme puheenjohtaja Eva Jolita siitä, että hän on korostanut tätä kastijärjestelmään perustuvaa syrjintää mietintönsä kautta. Hän yhdistää tämän talon korostaessaan tätä asiaa. Ja haluan toistaa sitä, mitä Michael Cashman sanoi. Meidän täytyy olla proaktiivisempia, jotta ryhtyisimme boikotoimaan niitä valtioita, jotka kohtelevat ihmisiä tällä tavoin. Tuen tämän mietinnön viestejä, erityisesti sitä, että EUn täytyy tunnistaa kastiin perustuva syrjintä erityisen syrjinnän muotona, jota on käsiteltävä, kuten muitakin syrjinnän muotoja, esimerkiksi seksuaalisuuteen, sukupuoleen, uskontoon ähm, tai etnisen alkuperään liittyvää syrjintää. Olen iloinen, että ähm, täällä nostettiin esiin äh, kastittomat naiset. Äh, heitä äh, sorretaan eniten, heitä käytetään myös seksuaalisesti hyväksi. He saattavat olla orjina ähm, ja eivät saa koulutusta tai riittävästi ravintoa. Tämä on aivan uskomatonta tällä, suku, tällä vuosisadalla, mutta tämä ei koske pelkästään Intiaa. Minä puhuin erään nuoren miehen kanssa Dublinissa. Hän on aasialaistaustainen. Hän pyysi, että nostan tämän asian esiin, koska tämä syrjintä jatkuu myös Euroopassa. Olen iloinen, että tämä asia on otettu esityslistalle ja että se saa laajaa tukea kaikilta puolueryhmiltä. Onneksi pystymme nyt vihdoinkin haastamaan tämän asian, joka on aivan liian pitkään saanut jatkua. Kiitokset ja sitä kurmai minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kastiin perustuva syrjintä on kahdelle 160 miljoonalle ihmiselle valitettavaa todellisuutta ja se on järkyttävä perusoikeuksien loukkaus. Näiden joukossa naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja joutuvat kärsimään tämän syrjinnän kaikista puolista, muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapset ovat myös vaarassa, suuressa vaarassa joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Tässä on kyse Intian ja Nepalin viranomaisten viranomaisista, joiden toiminta on dalittien kannalta erittäin traagista edelleenkin. Suuntaviivot on julkaistu yhdistyneissä, kuningas, yhdistyneissä kansakunnissa puoltamaan näitä ihmisiä. Minä haluaisin ulkosuhdehallinnolta kysyä, miten unioni voisi viedä tuon tekstin täytäntöönpanoa eteenpäin. Tämä ei ole pelkästään Etelä-Aasian ongelma. Daliteja on orja työvoimana käytetty hyvin monissa maissa ja, val- ja he tekevät työtä muun muassa näissä vaatetehtaissa. Kiitokset. Kiitokset Zilta ja seuraavaksi minuutti Phil Benion. Uh, yes, thank you. Um... Kiitos. Suullinen kysymys on tervetullut. Tästä emme ensimmäistä kertaa täällä keskustele olen valitettavasti, tämä valitettavasti ei ole varmaan myöskään vaan viimeinen kerta. Meidän on myönnettävä, että olemme riittämällä tavalla, riittämättömällä tavalla edistyneet. Sadat tuhannet, sadat miljoonat ihmiset kärsivät tästä vuosittain. Bangladesissa itse asiassa tämä vaikuttaa niin, hindu kuin muslimiväestöäkin. Usein ajatellaan, että se koskettaa vain hinduja, mutta myös buddhalaiset ja muslimit yhtä lailla joutuvat kärsimään tästä. Pakistanissa kastettomat pääsevät vain osittain osallistumaan poliittiseen toimintaan. Esimerkiksi tätä ei voida hyväksyä. Ja monet näistä ihmisistä myöskin kuuluvat uskonnollisiin vähemmistöihin niin, että heitä syrjitään kaksi verroin en nyt pyydä, että eurooppalainen sosiaalimalli vietäisi tällainen yhden koon ratkaisu kaikkealle, mutta pyytäisin, että komission jäsen todella veisi näitä meidän ihmisarvonäkemyksiämme demokratianäkemyksiämme muuallekin maailmaan. Tätä ei pitäisi kuitenkaan nähdä millään lailla imperialismina. Kiitokset ja seuraavaksi Martina Andersson minuutiksi. Olen iloinen, että tämä asia otetaan esiin ja mm, todella tuomitsen äh, nämä ihmisoikeusrikkomukset, jotka kohdistuvat noin 260 miljoonaan ihmiseen maailmanlaajuisesti, jotka kärsivät kastijärjestelmän perustuvasta syrjinnästä. Kastijärjestelmä äh, jakaa ihmiset epätasa-arvoisiin sosiaalisiin ryhmiin ja alhaalla järjestelmässä olevat ihmiset äh, heitä pidetään ähm, koskemattomina tai daliitteina. Heille usein annetaan äh, kaikkein huonoimmat työt ja jotkut joutuvat äh, tekemään orjatyöhön verrattavassa olevaa työtä äh, todellisessa köyhyydessä. EUn kansainvälisessä kauppasopimuksessa pitäisi olla mm, lauseke, joka liittyy kastijärjestelmään perustuvaan syrjintään. Komission täytyy myös ryhtyä toimiin tämän syrjinnän torjumiseksi mm, EUn rajojen sisäpuolella, koska minkään yhteisen ei pitäisi olla ihmisoikeuksien suojelun ulkopuolella. Kiitokset ja kaksi minuuttia. Omen Räyten, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Kiitokset. Niin, parlamentti näyttää olevan hyvin yksimielinen Jolin kertomuksesta ja se varmasti osoittaa myös, miten valtava ongelma kyseessä on. Kun me puhumme kastiin perustuvasta syrjinnästä, niin puhutaan kokonaisesta ihmisryhmästä, jotka syntymänsä vuoksi joutuvat koko loppuelämänsä kantamaan leimaa otsassaan. Hyvä puhemies, tämä on pääperus ihmisoikeuden suuri loukkaus. Kaikilla on samat perusoikeudet, että uskonnon vapaus, oikeus kehittymiseen. Emmekä me halua, että kastijärjestelmiin kuuluvat ihmiset ovat tuomittuja köyhyyteen 260 miljoonaa ihmistä kärsii kastiin perustuvasta syrjinnästä. Tämä on hyvin, tällä on hyvin, hyvin syvät juuret näissä tietyissä yhteiskunnissa. Ja vaikka lainsäädäntöä pyrittäisiinkin luomaan, korjaamaan tilannetta, niin äh, kuitenkin lakia käytetään täysin väärin ja tällä tavalla kastiin perustuva syrjintä vain edelleenkin pysyy voimassa. Mitchell jo puuttuikin siihen, että meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, joita meillä on. Minä olen myös esittänyt ulkosuhdehallinnolle muutamia kysymyksiä, sillä minun mielestäni meidän täytyisi tehdä enemmän työtä suurlähetystöjemme kanssa emme, ei pelkästään kirjoittaa ylös huomioita siitä, mitä on tapahtunut, vaan myös pyrkiä oikeasti korjaamaan tilannetta. Hyvä puhemies, uskoisin, että sopimuksissa näiden maiden kanssa aina täytyisi ottaa entistä enemmän huomioon nämä asiat ja mielestäni on hyvä, että ulkosuhdehallinnolla on vuosi, olisi vuosittainen vuosikertomus näistä asioista siitä, mitä hankkeita on käynnissä, miten tämä erityisongelma kastiin perustuvasta syrjinnästä minkäkin maan kanssa on otettu missäkin kokouksessa huomioon. Kiitokset Riia ja Czarnerski, hänen piti puhua ECRn puolesta. Hän ei ollut paikalla täällä juuri silloin, mutta hän pyysi puheenvuoroa tässä lopuksi, mutta en huomaa häntä nyt täältä, täällä salissa, hänen täällä salissa olevan, joten seuraavaksi sitten siirrymme tähän menettelyyn ilman puhujaluetteloa ja ensiksi annan puheenvuoron Sean Kelille. Minuutti, olkaa hyvä. Yes, I think it's important. Kiitos. On tärkeää keskustella tästä asiasta tänään, erityisesti kun ajatellaan teknologian edistystä. Eh, ehkä tämän takia saamme sellaisen ajatuksen, että ihmisarvoja myöskin odotetaan kaikkialla maailmalla ja että tämä asia etenee myöskin nopeasti. Mm, no monet, eh, siis naiset, miehet, lapset syntyvät tasavertaisena, jotkut tasavertaisena kuin toiset. Tällaista syrjintää varmasti kaikissa maissa, mutta erityisesti kun kastipohjaista syrjintää esiintyy, kun nämä ihmiset syntyvät, he ö, eivät ole tasa-arvoisia kuolemansa saakka. Tätä emme voi hyväksyä ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega Mitchell sanoi. Kiitokset hänelle tästä. Tämä on asia, joka pitäisi ottaa huomioon kehitysavussa se asia, että ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikkialla. Sean I. E. Kiitokset. Ja Paul Murray. Thank you, President. Uh, if you're... Kiitoksia puhemies. Jos uh, sinua ei pidetä ihmisenä, niin silloin ihmisoikeudet eivät koske sinua. Näin sanoi Manirun Das, joka on bangladesilainen kastittomien aktivisti. Ja tämä on se ongelma, joka koskettaa 260 miljoonaa ihmistä, joihin kärsivät kastiin perustuvasta syrjinnästä. Nämä tarinat ovat kauheita Ähm, nämä hirveät raiskaukset ja poliisit sulkevat silmänsä tai nuori 19-vuotias nainen, joka äh, joutui happohyökkäyksen kohteeksi tai lapset, joiden kanssa toiset lapset eivät halua leikkiä, mutta kasti syrjintä ei kosketa pelkästään Aasia, ja iso britannissa mm, äh, hallituksen Ähm, yritykset ehkäistä tällaista lainsäädäntöä, joka pysäyttää kastiin perustuvan syrjinnän, se pitäisi tuomita. Tämä ei kosketa pelkästään äh, Aasiaa, vaan monia muita äh, muitakin valtioita, mutta äh, aktivistien äänet alkavat voimistua ja äh, he haluavat, että luotaisiin äh, tällainen solidaarisuuteen ja tasa-arvoon perustuva yhteiskunta ja tämä barbaarinen perinne saadaan vihdoinkin lopetettua. Kiitokset. Minä tahdon myös esittää oman ajatukseni. Me, kehitysyhteistyövaliokunta on juuri palannut YK kokouksesta. Siellä mietittiin tavoitteita. Siellä oli Mitchell, Mick Cashman ja minä itse näiden muiden rinnalla. Ja en muista, että tämä asia olisi tullut esille. Ehkä joku puuttui siihen hivenen, mutta mutta joka tapauksessa tämä aihe vaatii meidän reaktiotamme, koska maailman tasolla tämä kysymys vaikuttaa vaietulta, vaikkakin pidämme tätä valtavan äh, epäoikeutettuna ja hyvin suurena, suurena järkyttävänä ongelmana. No, toivon, että kaikki, jotka olemme täällä nyt paikalla, pidämme tämän kuitenkin mielessämme ja sydämessämme. Hyvä komission jäsen, voitte nyt päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitokset. Niin luulin, että nämä suosinosoitukset kuuluivat teille. Kiitokset tämän kysymyksen esille ottamisesta 2013. Miljoonat ihmiset eh, ovat edelleen kastittomia ja joutuvat kärsimään tällaisella järkyttävällä tavalla. Sitä ei tietenkään voi hyväksyä. Ja meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen väittääksemme tästä tietoa ja myös mm, korjataksemme tilannetta. Jotkut mainitsivat parannuksista. Intiassa hallitus on ottanut kastittomille mahdollisuuden poliittiseen edustukseen ja äänestämiseen ja myös mahdollisuuteen työllisyyteen sekä korkeaan koulutukseen julkisella puolella. Nepalissa on uusi syrjintä lainsäädäntö, joka on hyväksytty vuonna 2011 ja sitä juuri täytäntöön pannaan. Eli jotakin on jo saatu aikaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävi, tehtävissäkin. Ja meidän täytyy käyttää näitä olemassa olevia välineitä kuten, mahdollisimman pitkälle voidaksi, ja meidän täytyy pystyä tukemaan tukemaan näitä haavoittuvimmassa asemassa olevia ja jatkuvasti ottaa tämä esille ihmisoikeuskeskusteluissamme näiden maiden kanssa. Me haluamme viedä eteenpäin muutosta näiden välineiden kautta ja me olemme, kuten tiedätte, julkaiseet vuosikertomuksen unionin strategisen ihmisoikeusasiakirjan ja kastiin perustuvan syrjinnän tilanteesta ja tuo on välitetty parlamentille ja se on kaikkien saatavilla. Minä haluaisin huomauttaa, että syrjinnän juuriminen eh, ei tietenkään muutu eh, yksi, kaksi muutamassa viikossa silmänräpäyksessä. Meidän täytyy välittää tietoa eteenpäin näissä kohdemaissa, mutta myös tietysti Euroopassa ja parlamenttia eh, onnittelisin siitä, että Jolin teksti on otettu tähän mukaan ja se on saanut kaikkien poliittisten ryhmien tuen ja näin tietoa voidaan välittää, koska näin näitä, nämä ihmiset usein unohdetaan ja nyt heitä ei ole tässä unohdettu, vaan heille tuodaan kasvot ja heidän tilanteensa tuodaan maailman tietoon voitte uskoa siihen, että komissio ja ulkosuhdehallinnon korkea edustaja tekee kaiken mahdollisen korjataksemme tilannetta. Kiitokset, kiitokset. Komission jäsenille me olemme saaneet tähän nyt kehitysyhteistyövaliokunnan julkilausuman ja päätämme tämän keskustelun ja äänestämme asiasta.